Il Presidente. Care colleghe, e cari colleghi, signor commissario. Parhaat kollegat, arvoisa komission jäsen, istunto jatkuu. Ensimmäinen esityslistan kohta on komission julkilausuma EHEC-epidemiasta Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Toivotan tervetulleeksi komission jäsen Dalin ja hän saa puheenvuoron viisi minuuttia. And thank you. Kiitoksia puhemies. Kiitän teitä kaikkia tilaisuudesta tiedottaa teille ke- kehityksestä, joka liittyy